Nimitysluettelo tullaan julkaisemaan tämän päivän pöytäkirjojen yhteydessä. Jos pöytäkirjat hyväksytään eikä niihin esitetä mitään vastalauseita, niin silloin myös nimityksiä pidetään hyväksyttyinä. Tämän päivän esityslistassa on komission ja neuvoston julkilausumat Afrikan sarven tilanteesta. Haluaisin antaa ensin puheenvuoron neuvoston nimissä ministeri Alexander Bondralle. Olkaa hyvä. Yes, good evening. Kiitos. Oikein hyvää iltaa. Arvoisa puhemies, hyvät